Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, me aloitamme minuutin kuluttua. Please take your... Olkaapa hyvät ja istuutukaa. Ogłaszam wznowienie posiedzenia